uutta säädöstä ja nämä näiden säädösten otsikot mainitaan tämän istunnon pöytäkirjassa. Ja sitten mitä tulee työjärjestykseen, niin Van Dale, edustaja Van Dale on ehdottanut, esittänyt kirjallisesti, että hän haluaa esittää puheenvuoron tästä asiasta. Herra Van Dale, olkaa hyvä. Uh, dit weekend is bekend geworden dat eh, de heer Van Rompuy aan Egypte voor 5 miljard aan steun... Kiitos niin herra Van Rompuy on myöntänyt 100 miljardia apua, myöntämässä 100 miljardia apua Egyptiin. Minusta se on paljon enemmän kuin siellä demokraatian rakentaminen vaatii. Siellä koptikristittyjen tilanne on hyvin vaikea ja koko perustuslaillinen keskustelu on pyritty tukahduttamaan. Minä haluaisin tietää, mitkä ovat ne olosuhteet, joissa tätä apua on, on myönnetty tai ollaan myöntämässä, minkälaisia ehtoja siihen liittyy ja miksi, miksi se on herra Van Rompuy, joka tätä apua on myöntämässä, eikä rouva Ashton. Tästä asiasta pitäisi käydä keskustelua. Minä haluaisin tietää, koska sitä käydään, ehkäpä helmikuussa. Tällaisen pyynnön teille esittäisin, koska tästä oikein voidaan keskustella. Ja, aber Äh, edustaja Van Dalle, tämä nyt ei ole mikään sellainen asia, joka kuuluu tämän istuntokauden työjärjestykseen. Olisi hyvä, jos toimittaisitte minulle lyhyesti tämän pyyntönne. Toimitan sen sitten asianmukaiseen paikkaan eteenpäin ja sitten katsotaan, missä kohdassa äh, tätä asiaa voitaisiin käsitellä. Seuraavaksi herra Leichtfried, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Präsident. Es ist nicht zur Kiitos puhemies. Tämä liittyy siihen, mitä aikaisemmin todettiin. Haluaisin ilmoittaa erästä asiasta. Jotakin kuukausia sitten kolme kollegaa joutuivat epäilyksen alaiseksi tässä talossa liittyen tietyihin maksuihin. Itävaltalaiskollega, joka tässä on myös eronnut, joutui oikeuden eteen ja hänet tuomittiin tänään neljäksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen. Tässä ei ollut kyse mistään pienen kylän pormestarista, vaan Euroopan tason lainsäätäjästä. Kiitos puhemies. Olisi hyvä, jos saisitte Saksan perustuslakituomioistuimen tuomion tätä asiaa tukemaan. Sitten herra Tanok, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin, ihan työjärjestyspuheenvuorona toteaisin, että minun ryhmäni pyysi tänään iltapäivällä, että tiistaina voitaisiin ulkoasioiden korkean edustajan läsnä ollessa keskustella Somaliasta, Malista ja tästä sotilastoiminnasta, jota siellä on nyt vireillä ja johon Ranska on osallistunut. Minä haluaisin, että käytätte omaa harkintaanne ja mietitte, voisiko tämä talo keskustella myös tästä aiheesta oman ryhmäni aloitteesta. Kiitos. Herr Tanok, ich bedauere offen... Edustaja Tanok, on ikävää, että tämä pyyntö ei tässä nyt ole tullut esille. Niin, ottakaapa nyt ihan rauhallisesti, herra Odi. Niin, Tämä pyyntö ei ole virallista tietä minulle tullut. Minkäköhän takia näin on käynyt, kysykääpä tätä ryhmässännekin. Me emme ole saaneet mitään virallista pyyntöä kello 16 mennessä tämän istuntojakson työjärjestyksen muuttamiseksi. Olen pahoillani. Herra Danchard. Joo. Niin, herra puheen, puhemies. Minusta on todella ikävää, että aihe, joka on niin tärkeä. Jos ajatellaan tätä eskaloituvaa aseellista konfliktia, jossa on jäsenmaat äh, hyvin tiiviisti mukana. Yksi jäsenmaa on kokenut merkittäviä tappioita ja tässä äh, Euroopan, Euroopan neuvosto on hyväksynyt strategian pari vuotta sitten, jota ei ole pystytty toteuttamaan. Ja nyt tämä strategia täytyy pistää täytäntöön ja Euroopan unioni nyt ei ole aloittanut omaa missiotaan Malissa. Se on hyvin pahoiteltavaa ja on todella ikävää, että me emme nyt pysty näistä eh, muodollisista seikoista johtuen keskustelemaan tästä erittäin tärkeästä asiasta täällä tässä istuntojaksossa. Tämä on todella valitettava asia sekä meidän että kansalaisten näkökulmasta. Pitää svoboda. Herra Svoboda. Haluaisin sanoa, että valitettavasti mikään ryhmä ei ole pyytänyt tämän keskustelun käymistä, mutta tämä olisi kuitenkin hyvin tärkeää ja puhemies. Meidän pitäisi pyytää ainakin Ashtonia tulemaan helmikuun istuntoon olisi hyvin tärkeää käydä tästä todella keskustelua. Pyytäisin puhemiestä välittämään Ashtonille tästä pyynnön. Kiitos herra Svoboda. Rova Hans. Niin, en tiedä lisäänkö tässä nyt vain sekaannusta, mutta omien tietojeni mukaan Ashton olisi ollut valmis tulemaan huomenna Strasbourgiin, ei keskiviikkona, ja hän olisi ollut valmis jos me olisimme lähteneet muuttamaan esityslistamme, niin keskustelemaan Serbiasta, Kosovosta, Malista ja kaikista näistä asioista. Ja oman ryhmäni nimissä voin sanoa, että olen sen puolella, että me muutamme esityslistaa ja jos Ashton voi kerran tänne tulla, niin keskustelemme näistä kolmesta aiheesta huomenna. Sie haben die Verwirrung nicht vergrößert, sondern... Että nyt mitenkään kasvattanut tähän mennystä, vaan toitte siihen täsmennyksiä. Rova Harns, äh, Rova Ashton ei ole ollut missään yhteydessä minuun tällä viikolla. Tämä nyt sanottavaksi, että huhupuheet äh, katkeaisivat. Ja Rova Ashtonin kabinetti on pyytänyt tämän asian käsittelyä, koska helmikuussa hän ei siihen pystyisi ja sitten kuitenkin sopimuksen mukaisesti hän on helmikuussa velvoitettu tulemaan parlamenttiin aivan kuten marraskuussakin. Ja minä nyt pyydän henkilökuntaani keskustelemaan poliittisten ryhmien kanssa siitä, voidaanko tästä tehdä työ, päivä, esityslistan muutos. Ja tämä olisi pitänyt tehdä kello 16 mennessä tänään. Ja mikään poliittinen ryhmä ei sitä pyytänyt. Mikään ryhmä ei ottanut tätä asiaa esille. Ei tämä asia ole mitenkään sellainen, jossa tässä voitaisiin toimia miten halutaan. Meidän täytyy pitäytyä esityslistassamme. Jos esityslistaa halutaan muutettavaksi, se pitää tehdä tämän päivään kello 16 mennessä. Herra Davis. President, it Niin puhemies, Minusta tuntuu, että kun tätä ilmapiiriä nyt tässä haistelee, niin siitä huolimatta, mitä, mitä työjärjestys sanoo, niin tässä teilläkin on tiettyä harkintavaltaa. Ja täällä moni on sitä mieltä, että malista pitäisi tällä viikolla täällä keskustella. Eli puhemies, älkää nyt piiro, piiloutuko siellä sääntökirjan taakse ja työjärjestyksen taakse, vaan ottakaa tämä asia keskusteltavaksi. Oh, Herr Davis, das finde ich toll, wenn Herra Davis, no tämäpä hienoa, että tässä puolustatte tällaista joustavuutta, joka sitten voisi, voitaisiin ottaa käyttöön, jos puhemies näin tekisi. No yleensä minua syytetään siitä, että minä en noudata työjärjestystä ja nyt sanotte sitten minulle, että minun pitäisi tehdä mitä, mitä huvittaa ja tehdä vastoin työjärjestystä. No hyvä niin. No, katsotaanpa mitä työjärjestyksessä sanotaan. Tämä on ihan yksi selitteistä. Esityslistaa voidaan muuttaa artiklan 142 mukaisesti ja puhemies voi myös ehdottaa esityslistan muuttamista. No hyvä niin. Frau Harms, ich bin, ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich habe das schon verstanden, was... Kyllä minä ymmärsin, mitä te haluatte. Niin minä juuri tässä yritän, miten voit, voisin ottaa toiveenne huomioon ilman työjärjestyksen loukkaamista keskiviikko. Keskiviikkona käydään keskustelua. Rova Ashton kuitenkin vain tiistaina voi tulla paikalle. No minä yritän sitten Eh, rouva Ashtonin kanssa keskustella vielä tänään, että voitaisiin käydä aiheesta keskustelua keskiviikkona. Jos teille nyt, tai jos hänelle ei käy siis tämä keskiviikko, niin sitten yritän ryhmien puheenjohtajien kanssa huomiseen mennessä ratkaista tämän asian. Muuta en tässä vaiheessa voi tehdä, eli siis keskustelu on suunniteltu eh, keskiviikolle. Minä yritän Yritän saada Ashtonin tänne paikalle keskiviikoksi. Jos se ei mitenkään onnistu, niin sitten otan yhteyttä ryhmien puheenjohtajiin ja katson heidän kanssaan, miten asia voitaisiin ratkaista. Mutta totean nyt, että te olette sitä mieltä, että jos herää epäilyksiä siitä, että työjärjestystä ei ole sovellettu asianmukaisesti, niin te annatte puhemiehelle vapaat kädet. No hyvä niin, eikä tämä sitten ole mikään ainutkertainen juttu, vaan periaatteellinen kysymys. No tämä merkitään pöytäkirjaan näin. Hieno juttu arvoisa herra uh, niin puhemies, hyvät jäsenet, hyvää uutta vuotta kaikille. Komissiolla on tärkeää tietoa tässä asiassa. Voin kertoa, että Rovaston on valmiina tulemaan paikalle huomenna keskustelemaan tästä asiasta, mutta hän ei pääse tänne keskiviikkona oman aikataulunsa vuoksi ja halusin kertoa teille tämän. Kiitos komission edustajalle herra Androville. No niin, asia on selvä. No tämähän tulikin jo todetuksi. No niin, minä puhun asiasta Catherine Ashtonin kanssa. Ja yksi asia, jonka haluan vielä vahvistaa, on se, että tämä pätee sekä komission että neuvostoon. Missään kansallisessa parlamentissa ei olisi mahdollista toimia niin, että ministeri toimisi vastoin parlamentin tahtoa. Ja totean myös, että Euroopan parlamentti on esittänyt kiireellisen pyynnön komission varapuheenjohtajalle korkealle edustajalle tulla tänne paikalle keskiviikkona. Jos sitten täysin peruuttamattomat syyt johtavat siihen, että hän ei millään voi tulla paikalle, niin sitten katsotaan, mitä voisimme tehdä. Mutta sen minä vain tässä vielä totean, että komission tai neuvoston jäsen tai edes korkea edustaja ei voi sanoa, että en nyt mene parlamenttiin, koska kalenterini ei sitä salli. Tällaista epäkunnioittavaa kohtelua parlamentti ei hyväksy. No niin, palataanpa sitten takaisin tähän päivään. En ole saanut mitään muutospyyntöjä maanantaista keskiviikkoon. Mutta torstai sitten. Torstaina nimittäin GUE-ryhmä on pyytänyt muutosta esityslistaan. Rouva Zimmer esittää asian. Kiitos puhemies. Aikaisemmin otitte jo esiin kolmen kurdiaktivistin murhan Pariisissa. Tästä olen teille kiitollinen. Ja ainakin jo tai tämä on siis ainutkertaista 20 vuoteen Euroopan unionissa, että tällä tavoin on toimittu. Ja haluaisin, että Bahrain korvattaisiin tällä kurdiaktivistiasialla ja että tästä tehtäisiin tiivis, lyhyt päätöslauselma – me haluamme tietysti ankarasti tuomita nämä murhat ja toiseksi pyydämme, että viranomaiset tekevät kaikkensa saadakseen nämä tekijät kiinni. Ja kolmanneksi haluamme ilmaista tukea Mechalonille siitä, että tuemme neuvotteluita. Rouva Zimmer, minun täytyy nyt vielä kysyä, tai varmistaa se, että halusitte, että Bahrain asia korvattaisiin tällä äsken esille tuodulla asialla. Haluaisiko joku ottaa tämän kantaa? Vastustaako joku tätä? Herra Tanok, oletteko puolesta vai vastaan? <laughs> proposal, Mr. President. Okay. Okay. Exceptionally. Okay. den Antrag sprechen möchte. Niin, hyvä. Te olitte siis puolesta. Onko joku vastaan? Herra Svoboda. Tämä oli hirvittävä teko ja tämä on tuomittava. Ja Ranskan viranomaisten on tietysti tehtävä kaikensa asiassa. Jos helmikuussa voimme tai meillä on jo komission ja neuvoston julkilausumat ja olemme saaneet lisää tietoa Turkin ja kurdialueen välisistä rauhanneuvotteluista. Ja jos kollegoille sopii, niin ehdottaisin, että emme keskustele tästä vielä, vaan vasta ensi kerralla. Ja otamme silloin esiin myös nämä murhat fragen ob sie das akzeptieren können. Niin, entäs Rova Zimmer, voitteko hyväksyä? Kyllä. No niin, hyvä. Olisi hyvä, jos sitten poliittinen ryhmänne laatisi asiasta vastaavan pyynnön helmikuuta varten. No niin, torstain esitys.